Dear colleagues, I think start our joint. Hyvät kollegat, nyt voimme aloittaa tämän yhteisen kokouksemme, Ekon ja Empla-valiokuntien kokouksen. Kuten tiedätte, niin meidän Sixpack-asetuksessamme eli talouspolitiikan ohjauspaketissa, säädetään yhteisestä dialogista komission kanssa, vuotuisesta kasvutarkastelusta ja niin kutsutusta hälytysmekanismista. Meillä on nyt myös ensimmäiset eurovyöhykkeen suositukset. Paketti on siis koossa ja nyt on hyvä, että me voimme keskustella asiasta. Meillä on myös esittelijä ja neuvottelutiimi, jotka voivat sitten aloittaa oman työnsä. Haluan <clears throat> sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi Tysonin, Moskovicin ja Dombrovskisin. Kuten tiedätte, niin vuotuinen kasvutarkastelu on, antaa ymmärtää, että maltillista elpymistä on tulossa. Investoinnit, rakenne, uudistukset, fiskaalinen konsolidaatio, eli julkisen talouden vakauttaminen ovat suosituksia. On otettava huomioon tietysti talouden suhdanne. Se on mutkikas asia. Ja me tiedämme, että eurosuositusten myötä meillä on nyt tämä fiskaalisen syklin ensimmäinen ja siis tämä lähtökohta valmiina, ja äh, <clears throat> hälytysmekanismi äh, tietysti vaikuttaa ensin mainittuun, ja nyt kuulemmekin ensin kolmen komissaarin esitykset, ja sitten voimme esittää kysymyksiä ja kuulemme toivottavasti vastauksia. Marisa, haluatko sinä lisätä jotain? Uh, thank you, uh, miss... Kiitos, Rahkualtieri, ja toivottaisin tervetuloa tulleeksi kaikki komission jäsenet ja teidät muut. Me aloitimme tämän yhteistoimen vuosi sitten suurin piirtein. Eli että keskustelemme taloudesta, mutta emme vain taloudesta, vaan keskustelemme taloudesta työllisyyden pohjalta. Jos meillä on vielä 23 työtöntä Euroopan unionissa, niin silloin tietää, että tämä on asia, jota vastaan meidän on taisteltava ja talous on se väline, jota meidän on käytettävä niin, että voimme saavuttaa yhteisen tavoitteemme eli sosiaalisen Euroopan. Eli tämä on perusta ja tausta tälle yhteistyölle ja se on hyvin tärkeää, koska jos me yhdistämme voimamme, niin on helpompaa saavuttaa tuloksia. Joten kiitokset siitä, että olette paikalle ja odotan mielenkiinnolla kaikkia kysymyksiä, samoin kuin vastauksia. Kiitoksia. <clears throat> Se, mitä sanoitte, on ihan paikallaan. Meidän täytyy varmistaa kasvu ja työllisyys. Ja on äärimmäisen tärkeää, että puutumme <clears throat> siihen, kuinka paljon epätasapainoa on toisaalta kotimaisten säästöjen ylijäämän vuoksi. Sitten puheenvuoro varapuheenjohtaja Dombrovskisille. Thank you, uh, Mr. Uh, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Komissio on julkaissut syksyisen talouspolitiikan ohjauspakettinsa marraskuussa ja tämä merkkaa tavallaan uutta ohjauskautta ja sen alkua. Tämän vuoden paketissa on mukana useita kohtia ohjausjaksosta, jotka komissio äh, selitti tiedonannossaan aiheena talous- ja rahaliiton täydellistäminen tiedonanto, joka koskee sitä, mit, miten täytäntöönpannaan viiden puheenjohtajan äh, kertomusta ja osa tätä uutta lähestymistapaa, näitä parannuksia, niin tänä vuonna ensimmäistä kertaa meillä oli alustava keskustelu täällä parlamentissa 11. marraskuuta ennen kuin paketti julkaistiin. Keskustelussa saimme äh, arvokasta lisätietoa ja komissio on ottanut nämä huomioon, kun se vei loppuun tämän asiakirjan joten meidän pitäisi käyttää tätä jatkossakin hyväksi ja edelleen lisätä legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuuden toteutumista. Sitten paketin sisältöön, jonka viime viikolla esittelemme. Paketti koostuu 2016 vuosittaisesta kasvuselvityksestä, jossa puhutaan sosiaalis- ja talouspolitiikan prioriteeteista ensi vuoden aikana. Varoitusmekanismiraportti, se on ensimmäinen askel, kun pyritään löytämään mahdollisia makrotaloudellisia epätasapainokysymyksiä. Sitten yhteinen täytäntöpanoraportti arvioidaan työllisyystilannetta EU-ssa ja jäsenvaltioiden poliittisia reagointeja asiaan. Sitten on sitten suosituksia euroalueelle tänä vuonna. Nämä annetaan jo marraskuussa, jotta tämä ei ole suurempaa riippumattomuutta ja yhteenkuuluutta euroalueessa. Tämä on uutuus Euroopan ohjausjaksossa, että nämä suositukset julkaistaan jo nyt, jotta jäsenvaltiot pystyvät ottamaan ne huomioon, kun la- laativat maakohtaisia asiakirjoja ja myös myöhemmin näin voidaan paremmin heijastella yhteisiä haasteita maakohtaisen suositukset koskien euroaluetta. ...2016 kasvuselvitys tässä puhutaan, miten voidaan tämä hetkistä heikkoa kasvua edistää ja lisätä lähentymistä. Meidän pitäisi käyttää tämänhetkistä taloudellista tilannetta, mitä tulee raaka hintoihin ja käyttää tätä kasvua tukevaa rahapolitiikkaa hyväksi, jotta lisättäisiin kasvua ja työllisyyttä kestävällä tavalla. Joten komissio on sitä mieltä, että taloudelliset ja sosiaaliset prioriteetit 2015 vuosittaisessa kasvuselvityksessä edelleenkin ovat ihan päteviä. Näin ollen 2016 me tukeudumme juuri samoihin prioriteetteihin. Näin pystytään vauhdittamaan investointeja, tehdään rakenteellisia uudistuksia ja vastu- harjoitetaan vastuullista finanssipolitiikkaa. Olemme sitoutuneita siihen, että tässä että talous ja sosiaalinen tilanne lähenee maasta toiseen ja ollaan lähempänä parhaimpia suoriutujia. Mitä tulee investointeihin, investointis, Euroopan investointisuunnitelma on nyt lähtemässä kunnolla liikkeelle. Se on saanut vahvaa tukea Euroopan parlamentilta ja neuvostolta. Ja samoin Euro- EIP on tätä tukenut toiminta kansallisella kun tarvitaan investointien esteisiin. Tätä tarvitaan myös ohjelman tukemiseksi tässä tarvitaan sekä julkisuuden että yksityisen sektorin investointia. Se on vielä varsin vähän tällä hetkellä. Lisäksi pankkiunioni niin täytyy viedä loppuun, jotta voidaan vahvistaa rahoitusvakautta euroalueella ja euroalue EU-ssa. Komissio otti tässä tärkeän askeleen eteenpäin viime viikolla, kun se teki ehdotuksen Euroopan talletussuojajärjestelmästä ja pyrkii edelleen vähentämään riskiä pankkisektorilla pyritään rakentamaan vahvaa pohjaa kasvulle ja työmarkkinoille ja ryhdytään, jatketaan uudistuksessa, on edelleenkin prioriteettikysymys. Meidän pitäisi tarttua tehottomuuteen työmarkkinoilla, julkisessa hallinnossa, tuotannossa ja e-, edistää taitojen ja innovaation kehitystä. Tällaiset uudistukset kuuluvat myös laajempaan pyrkimykseen useissa jäsenvaltioissa korjata epätasapainokohtia ja parantaa performanssia tärkeillä alueilla ajatellen lähentymistä ja tuot vaikuttavuutta. 2016 varoitusmekanismiraportti osoittaa, että jäsenvaltiot edelleenkin toimivat suositusten mukaisesti tarttuen ongelmia, jotka on aikaisemmin identifioitu. Vieläkin on kuitenkin huolenaiheita, erityisesti julkinen ja yksityinen velkaisuus on vielä varsin korkealla tasolla ja tämä on haavoittuvaisuuden lähde ja vähentää kasvua ja joissakin maissa on tullut esiin uusia haasteita paketissa kiinnitetään kovasti työllisyyteen, työllisyyteen ja sosiaalisen kysymyksen työmarkkinapolitiikkaa. Sä pitää pyrkiä joustavuuteen ja varmuuteen, turvallisuuteen. Pitää löytää oikea tasapaino näiden kahden välillä. Kriisi on johtanut siihen, että EU-kansalaisten luottamus on vähentynyt ja ihmiset ovat enemmän sitä mieltä, että EUsta voi tulla heikompi yhteiskunta. Oikeudenmukaisuuden perusarvo eu ja talouden kasvu työpaikkojen luoti ovat ennakkoedellytys sille, että voidaan säilyttää sosiaalinen tasapaino ja oikeudenmukaisuus. Tämä yhteinen työllisyysraportti antaa enemmän tietoa näistä kehityssuunnista. Kolmas poliittinen pilari kas, vuosittaisessa kasvuselityksessä on vastuullinen finanssipolitiikka keskibudjettivaje edelleenkin laskee eu oletetaan, että sitä voidaan vielä vähentää 1,7 prosentilla suhteessa BKT ensi vuoden aikana ja julkinen velka euroalueella keskimääräisesti alkaa laskea tästä vuodesta eteenpäin. Mutta on tärkeää, että julkinen talous on kestävällä pohjalla samalla kun käytetään hyvin jäljellä olevaa finanssipoliittista tilaa, jos sitä vaan on jäljellä. Verojärjestelmien pitää olla tehokkaita, tukea kasvua, pitää pyrkiä tätäkin kautta työpaikkojen luomiseen ja pitää toimia oikeudenmukaisesti. Samanaikaisesti sosiaaliturvajärjestelmiä pitää uudistaa, jotta voidaan vastata väestön ikääntymishaasteeseen. Toiminta tarvitaan kuitenkin kipeästi kautta EUn samalla pitää varmistaa äh, koordinointi ja valvoa talouspolitiikan toteutumista kaikissa euroalueen maissa. Tätä kaikkea pitää vahvistaa. Euroalueen suosituksissa keskitytään avainkysymyksiin ajatellen hyvin toimivaa euroaluetta ja esitetään konkreettisia toimia. Erityisesti tässä, tässä on mukana äh, sopeutuvuus, lähentymys, finanssipoliittinen luonne ja miten harjoitetaan tervettä talouspolitiikkaa euroalueen jäsenet. On tärkeää, että ne edistyvät myös sitä kohti, että viedään emu loppuun asti puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, kun vahvistetaan elpymistä ja edistetään lähentymistä, Tämä voidaan saavuttaa vain, jos kaikki EU-toimielimet ja jäsenvaltiot toimivat yhdessä. Tässä tarvitaan kansallisten ja Euroopan parlamentin läheisempää mukanaoloa, samoin työmarkkinaosapuolet, kansallisviranomaiset, kansallisyhteiskunta, kaikki tarvitaan aktiivisesti mukaan. Joten odotan jatkossakin hyvää yhteistyötä kaikissa näissä asioissa ja odotan mielenkiinnolla tämän päivän keskusteluamme. Very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös siitä, että kerroit, että EFSA on nyt täydessä vauhdissa. Mehän emme ole siitä kauheasti kuulleet, emme tiedä, miten se toimii, toimiko ollenkaan, joten tietysti arvostamme varapuheenjohtajan tietoja ja EFSAn toiminta on oleellista. Nyt antaisin puheenvuoron Pierre Moskovicille. Olkaa hyvä. just the logical order. Monsieur le... Niin, puheenjohtaja, molemmat puheenjohtajat, arvon edustajat, on suuri ilo voida ää, käydä tätä uutta taloudellista ää, keskustelua teidän kanssanne. Komissio on viime viikolla julkaissut ää, hälytysmekanismi ää, kertomuksensa ja se on siis englanniksi AMR. Kerron siitä ja kerron myös sitten jatkosta ensi vuonna. AMR on makrotalouden tasapainottomuusanalyysiväline. Se ei tietenkään ole kuin vasta lähtökohta. Se on syvällisemmän analyysin perusta ja siinä vasta syvällisemmän analyysin jälkeen komissio voi todeta, onko ollut vakavaa makrotalouden eh, epätasapainoa. Ja tietysti keskitymme myös eh, euroalueeseen. Eh, pohdimme systemaattisempien riskien vaikutuksia euroalueeseen. Pari johtopäätöstä tästä kertomuksesta kun ajatellaan eurovyöhykkeen vaihtotaseen ylijäämää, niin sehän vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kotimaiset säästöt ovat investointeihin verrattuna liian suuret. Ja toinen seikka on se, että velan vähentämisponnistukset eivät välttämättä ole auttaneet elpymistä. Sillä on ollut vaikutusta siis, kielteistä vaikutusta elvyttämiseen. On myös tärkeää, että <clears throat> keskustelemme sosiaalisesta ulottuvuudesta. Eh, Euroopan parlamentti on ollut tästä erityisen kiinnostunut. Meillä on, me olemme lisänneet kolme indikaattoria, jotka liittyvät eh, työllisyyteen, mutta tämä uutuus ei eh, muuta fokustamme. Me keskitymme edelleenkin makrotalouden epätasapainoisuuteen. Haluamme ennaltaehkäistä näitä epätasa puolisuuksia. Ja se, että meillä on nyt kolme uutta indikaattoria, ei tietenkään tarkoita sitä, että riskit olisivat ö, pahentuneet, aggravoituneet. Ja kun me olemme ö, makrotalouden epätasapainoa analysoineet, olemme ö, todenneet, että 18 jäsenvaltiota ovat epätasapainotilanteessa tilanteessa olivat, 16 olivat jo, oli jo viime vuonna epätasapaino ähm, tilanteessa. Ja Itävallan ja äh, Viron osalta mm, velkatilannetta tarkastellaan erityisesti ja tarkastellaan, on, ovat, onko epätasapainoisuuksia. Ja äh, <clears throat> vasta siinä vaiheessa, kun me tämän syvällisemmän tar- tarkastelumme julkaisemme, niin siinä vaiheessa vasta selviää, onko epätasapainoisuutta. Sitten eurovyöhykkeestä meidän tulisi kiinnittää enemmän ja tullankin kiinnittämään euroalueeseen ja nimenomaan ohjausjakson yhteydessä. Vuoden 2016 suositukset julkaistaan etukäteen e, e, aiemmin kuin maakohtaiset suositukset. Tarkoituksemme on saada parempaa integraatiota EU, euroalueen ja kansallisten talouksien välille. On tärkeää, että otamme huomioon euroalueen julkisen talouden tilan. Ja tämä on tietysti vuotoisen kasvutarkastelun prioriteettien kanssa samoilla linjoilla. Komissio ehdottaa neljä suositusta eurovyöhykkeelle. Ensinnäkin tulee toteuttaa sellaisia politi- politi- politiikkoja, jotka tukevat konvergenssia, on puututtava makrotalouden epätasapainoisuuksiin euroalueella. Suosituksissa vedotaan myös rakenteellisten uudistusten tekemisen puolesta työmarkkinoilla. Myös verokiilaa tulisi kaventaa ja tulisi parantaa palvelumarkkinoiden kilpailukykyä. Ja <clears throat> fiskaali tai julkisen talouden politiikkaan liittyen euroalueella vuonna 2016 <clears throat> olisi syytä vähentää julkista velkaa ja palauttaa niin kutsutut fiskaaliset puskurit. Ja lopuksi rahoitusasioista puheen ollen olemme korostaneet sitä, että pankkien, pankkien mm, huonosti suoriutuvia lainoja tulisi vähentää, ne ovat suuri ongelma eurovyöhykkeellä, tulisi vaalia konvergenssia ja maksukyvyttömyysmenettelyihin tulisi kiinnittää huomiota. <clears throat> Meidän tulisi pyrkiä sama ratkaisu myös yksityisen velan ongelmien suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron Marian Taisenille. Euh, merci beaucoup, monsieur le président. Thank you very much. Euh. Kiitos puheenjohtaja. Äh, hyvät puheenjohtajat, hyvät Euroopan parlamentin kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Haluaisin aloittaa painottamalla sitä, että taloudellinen toiminta ja sosiaalinen koherenssi koko Euroopassa on epätasapainoissa. Yhteinen työllisyysraportti osoittaa, että työllisyys ja sosiaalinen tilanne äh, on parantumassa, niin samanaikaisesti samanaikaisesti myös on eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken, kuten ähm, Kreikka, Espanja, Italia, Portugal, Kroatia. Me näemme hyvin paljon nuorisotyöttömyyttä, jopa yli 30 prosenttia. Tanska, Ruotsi ja Viro ovat olleet kohtuullisen äh, menestyksekkäitä saadessaan, äh, tai ovat kyenneet saamaan pitkän aikavälin työttömättä työhön, kun taas Italia ja Suomi jossa tilanne on se, että pitkäaikaistyöttömät eivät enää hae töitä. Joten sen sijaan, että me pyrkisimme yhteen, me olemme eriytymässä ja sen vuoksi ihmisten täytyy nähdä mahdollisuuksia sekä saada myös kohtuullinen suojan taso joka puolella unionia. Tässä yhteydessä haluan olla hyvin selvä. Taloudellinen kasvu, ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat asioita, jotka kulkevat käsi kädessä. Ne ovat tässä kolikon sama puoli ja ne ovat tämän komission sydämessä. Tämän vuoden eurooppalaisessa ohjausjaksossa toimitaan juuri näin. Siinä sosiaalinen oikeudenmukaisuus on meidän taloudellisen elpymisemme sydämessä. Haluaisin tuoda esiin muutamia asioita paketista. Investointipuolella haluamme priorisoida investointeja ilman, että unohdetaan inhimillinen pääoma ja siihen liittyy sosiaaliset investoinnit. Jäsenvaltioiden täytyy nopeuttaa ja jatkaa uudistusponnisteluitaan. Hyvin paljon on vielä tehtävä, jotta saadaan aikaan tasapaino joustavuuden ja turvallisuuden välillä. Meidän täytyy välttää sitä, että pätkätöistä tulee normi ja että työmarkkinoilla vain muutamilla on korkeat sosiaaliset standardit ja monilla ei minkään näistä. Eli äh, myös äh, pimeä työ kuuluu tähän. Olen iloinen siitä, että komissio on perustanut tällaisen ryhmän, jolla taistellaan pimeää työtä vastaan ja tästä teitä onnittelen. Pitkäaikaistyöttömistä meidän täytyisi saada nämä ihmiset takaisin työmarkkinoille. Se on prioriteetti. Pitkäaikaistyöttömiä on 50 prosenttia työttömyydestä ja tämä ei ole ainoastaan äh, inhimillisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta hyväksymätöntä, vaan sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia myös meidän taloudelliseen kasvuumme. Olen vakuuttunut siitä, että neuvosto tulee sopimaan vuoden loppua ennen yhteisistä äh, ehdotuksistamme, jossa, suosituksistamme, jossa asetetaan konkreettisia askeleita, joilla saadaan pitkäaikaistyöttömät takaisin äh, töihin. Toinen tärkeä asia on se, että meidän täytyy helpottaa uusien työpaikkojen luomista ja myös se, että tyhjät työpaikat ja työnhakijat kohtaavat. Olen iloinen tästä Eurisin työnhakuplatform, joka on juuri viety päätökseen ja siinä nimenomaan pyritään tähän. Meillä on yhä vielä kaksi miljoonaa täyttämätöntä työpaikkaa siitä huolimatta, että meillä on vaikka meillä on miljoonia työttömiä meidän täytyy myös löytää ihmisiä, joilla on oikeat taidot. Ja juuri tätä minä haluan tukea tällä pätevyysagendalla, joka tulee eh, ilmestymään ensi vuoden alkuvaihepuolella. Sen lisäksi on paljon ihmisiä, jotka ovat mm, köyhyysuhassa, joten tätä asiaa voidaan myös parantaa. Työttömyyttä ja sosiaaliturvajärjestelmiä. Ja kun me painotamme sitä, että on tärkeää, että tämä on mukaanottava lähestymistapa niin, että saadaan mukaan nekin, jotka ovat kaikkein kauimpana työmarkkinoista ja ne, joita, joihin kriisi on iskenyt luiten. Samanaikaisesti meidän täytyy myös olla valmiita integroimaan maahan tulevia tai Eurooppaan tulevia maahanmuuttajia pakolaisia. Budjetti eh, ja eh, terveydenhuolto ja eh, eläkekustannuksissa me pyrimme pitämään tämän kestävänä, mutta järjestelmiä myös saatavilla tälle sukupolvelle ja tulevalle. Me vaalottamme myös sitä, että meidän täytyisi siirtää verotuksen painopistettä pois työn verottamisesta. Ja meidän tulisi myös taistella vero, veron kiertoa vastaan. Sen lisäksi haluaisin painottaa, että erityistä mielenkiintoa pitäisi osoittaa vaikuttaa näissä suosituksissa euroalueella työttömyyteen. Ja kuten te kuulitte, niin tämä hälytysmekanismiraportti, raportti, siinä me tarkastelemme erilaisia sosiaalisia indikaattoreja, kuten esimerkiksi nuorisotyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys sekä aktiivisuusaste ja mikrotaloudellisia epätasapainoja. Tätä kautta voimme helpommin ymmärtää, työllisyyttä ja sosiaalisia vaikutuksia ja haasteita. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, tätä me tarkoitamme, kun me puhumme siitä, että otamme huomioon sosiaalisen ulottuvuuden. Se ei tarkoita ainoastaan sosiaalisia lainsäädäntöehdotuksia, vaan siinä olemme nimenomaan keskittyneet näihin vaikutuksiin ihmisille. Tämä on kova työ, teille parlamentissa, meille komissiossa sekä meidän kumppaneillemme jäsenvaltioille, ähm, työmarkkinaosapuolille, jotka olemme kutsuneet tekemään työtä kanssamme. Me emme voi tässä lepäillä laakerilla ennen kuin ihmiset näkevät tuloksia arkielämässään. Very much. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle Ekon valiokunnasta kolme minuuttia. Maria Rodriguez, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. I welcome... Kiitos puheenjohtajalle. Toivotan tervetulleeksi edustajat komissiosta ja haluan kiittää myös kollegojani jo etukäteen, jotka tulevat tekemään työtä kanssamme, kun alkaa uusi ohjausjakson käsittely. Ja olen tosiaan sitä mieltä, että tämä toi, nyt kun tämä yhteistoimi, yhteiskomission parlamentin välillä voi olla varsin tärkeää Tämä osoittaa, että löytyy demokratiassa legitiimiyttä ja meidän pitää varmistaa se kaikissa prosesseissa. Kun ajatellaan tätä tilannetta, jossa nyt olemme, kyllä on joitakin merkkejä elpymisestä, mutta elpyminen on vielä liian rajallista. Se ei pysty löytämään työtä kaikille. Ei voida, pitäisi vauhdittaa siirtymistä kattavampaan viher, vihreämpään talouteen, osallistavampaan. Me viemme eteenpäin Eurooppa 2020 strategiaa ja elpyminen ei vielä riitä, että voidaan tarttua uusiin haasteisiin, kuten esimerkkinä vaikka tämä vakolaiskriisi ihmisvirta Eurooppaan. Kun näemme vaihtaisen tilan. Voimme sen nähdä, että vienti vetää Euroopassa, mutta toinen puoli kolikossa on se, että kotimaan kysyntä on liian pientä. Sen takia me uskomme, että on hyvin tärkeää vahvistaa investointeja paljon laajemmassa mittakaavassa ja tämän takia meistä meidän täytyy vähentää sosiaalista epätasa-arvoisuutta ja meidän pitää myös vähentää makrotalouden epätasapainoa ja haluaisimme myös, että sekä ylijäämä ja alijäämämaat ponnistelevat tässä asiassa. Tämän takia euroalueen hallinnointia pitää parantaa finanssipolitiikan luonne ja kokonaistaloudellinen tilanne tässä tarvitaan finanssipoliittista vastuullisuutta, mutta samalla pyritään saamaan aikaan vahvaa kasvua ja elpymistä ja pyritään tällaiseen lähentymiseen ylöspäin. Meidän pitäisi pyytää, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat toteuttavat investointeja ja uudistuksia, välttämättömiä uudistuksia, jotka liittyvät kasvupotentiaaliin, ja tätä kautta voidaan varmistaa kestävämpi hyvinvointijärjestelmä. Kaikki nämä uudet puolet ohjausjaksossa ovat sellaista, pitäisi ottaa mukaan Euroopan kansalaiset paljon suoremmin mukaan. Me täällä parlamentissa uskomme, että voimme tämän suuntaisesti toimia, mutta tässä meidän pitää pystyä varmistamaan se, että parlamentti on paljon aktiivisemmin mukana, kun määritellään vuosittaisen kasvuselityksen prioriteetteja ja maakohtaisia suosituksia. Ja meidän täytyy, parlamentin pitää olla vahvemmin mukana myös silloin, kun määritellään euroalueen prioriteetteja. Ja samoin kuten olemme nähneet, me pyydämme todellista toimijantevaista sopimusta talouden hallinnosta ja ohjauksesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten Empla-valiokunnan esittelijä Rivero. Presidents. Senhora e Senhores Comissários. Inicio esta minha breve intervenção agradecendo a... Kiitoksia kovasti. Muutama lyhyt huomio vain. Haluan kiittää teitä siitä, että olette läsnä tässä kokouksessa, tässä meidän talous- ja työllisyysvaliokunnan yhteisessä kokouksessa. On tärkeää, että aloitamme keskustelun ohjausjaksosta vuonna 2016 on otettava huomioon myös demokraattinen legitimiteetti. Mitä tulee vuotuiseen kasvutarkasteluun vuodelle 2016? Äh, ja niin, olen iloinen siitä, että meillä on myös sosiaalisesti reilu paketti, jossa otetaan huomioon myös äh, fiskaalinen vastuu. Haluamme tietenkin vastaavaa kasvua kuin aiemmissa ohjausjaksoissa on nähty. Nyt on keskitytty paljon sosiaalisiin investointeihin. On tärkeää, että kiinnitetään huomiota sosiaaliseen talouteen ja markkinatalouteen niin, että niiden avulla voidaan luoda kansalaisten Eurooppa ja tasapainoista kestävää kasvua koko Euroopassa. Tämähän on osa 2020-strategiaa. On otettava huomioon tämänhetkinen tilanne. Meillähän on koko joukko huolestuttavia haasteita, työttömyys erityisesti, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys, ne ovat asioita, joihin meidän täytyy kiinnittää huomiota. Aktiivinen ikääntyminen, sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys, pakolaiskysymys ja köyhyys tai köyhtyminen. Komissio on puhunut konkreettisin sanakääntein. Me tarvitsemme sellaisia politiikkoja, jotka puhuttelevat kansalaisia, auttavat kansalaisia menemään eteenpäin. On tehtävä rakenteellisia uudistuksia ja samalla on suojeltava ihmisiä. Eli sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä. On tärkeää, että eurooppalaisia rahoja ja resursseja käytetään paitsi infrastruktuurisijoituksiin, myös ihmispääomaan, ennen kaikkea siihen. Haluan onnitella komissiota siitä, että olette asiakirjassanne halunneet taata paremmin alueellisen ja sosiaalisen kohesion – te haluatte selvästikin vahvistaa alueita ja haluatte selvästikin antaa kansalaisille parempia mahdollisuuksia kohdella erilaisia alueita eri tavalla. Olemme iloisia myös niistä toimista, jotka tähtäävät keskipitkän ja pitkän ajanjakson kasvuun. Kansalaisilla on, on kuitenkin aika paljon huolia, jotka ovat lyhy- lyhytaikaisia, lyhyen aikajänteen huolia, niihinkin täytyy kiinnittää huomiota. Haluaisin, että selittäisitte, miten käytännössä voimme taata sen, että nämä edellä kuvaamani toimet toteutetaan täysimittaisesti, jotta saamme muutosta aikaan. Eli voimme taata kansalaisillemme turvallisuuden ja voimme vastata tyydyttävällä tavalla pakolaiskriisiin. No, tämä kaikki tietysti edellyttää yhteistyötä ja ohjausjakson toteuttamista täytyy, siis sitä täytyy toteuttaa sekä Euroopan että kansallisella tasolla. Ja ihan lopuksi haluaisin vielä sanoa, että teidän toimivaltanne huomioon ottaen on tärkeää, että pidätte huolen siitä, että kansalliset suunnitelmat ovat samalla linjoilla eurooppalaisten suunnitelmien kanssa. Mikä on Eurooppa, eurooppalaisen politiikan ja kansallisen politiikan välinen linkki? Eritoten silloin, kun kansalliset politiikat eivät ö, ota huomioon ohjausjaksoa. Niin teillä on nyt kaiken kaikkiaan kahdeksan minuuttia, kuka haluaa aloittaa. Uh, okay. Uh, thank you for those uh, questions. So... Kiitoksia näistä kysymyksistä arvioitiin noista taloustilannetta ja prioriteetteja ei voinut olla vain samaa mieltä näistä kannatoista. Nyt elpymistä on olemassa, mutta varsin maltillista. Se ei ole tarpeeksi vahvaa. Sitä kautta ei vielä nopeasti pystytä vähentämään työttömyyttä. Ja talouspolitiikan prioriteettiemme pitäisi olla suunnattuina elpymisen vahvistamiseen. Ja kun me puhuimme paremmasta investointitilanteesta, niin juuri tämä on yksi prioriteetti vuosittaisessa kasvuselityksessä. Edelleen, niin kuin Mariankin sanoi, me korostamme enemmän – lähentymistä parhaimpien käyntätyön mukaisesti. Tämä koskee niin tilannetta jäsenvaltioissa, tässä tartutaan myös sosiaalisen epätasa-arvoisuuteen ja samoin tämä koskee alueellista eriarvoisuutta, joka myöskin mainitaan tässä yhteydessä. Ja kun euro alueen suositusten täytäntöönpanossa edistetään, niin me korostamme enemmän yhteis- erilaisia haasteita, joita euroalueella edessä on. Ja nämä yhteiset haasteet pitää ottaa paremmin huomioon myös kansallisissa asiakirjoissa ja mahdollisesti myös maakohtaisissa suosituksissamme. Joten me näemme selvästikin tarkastelemme näitä asioita samalla tavalla. Kiitos, ja Niin, täydentäisin vain sitä, mitä tässä jo sanottiin, vuodesta 2011 alkaen komissio on ehdottanut eurovyöhykkeelle kokonaisuudessaan suosituksia. Ja unionin tilapuheessaan Juncker lupasi, että nämä suositukset eivät jää tyhjäksi kirjaimeksi, vaan niissä todella otetaan huomioon esimerkiksi yhteinen, eurovyöhykkeen yhteinen talousarvio tai aggregoitu budjetti. Ja marraskuussa nämä suositukset julkaistaan niin, että voidaan paremmin integroida eurooppalaista ja kansallista tilannetta. Eli eurovyöhykkeen suostuksista keskustellaan sitten ohjausjakson yhteydessä – ja tulemme jatkossa vielä vahvistamaan tätä ulottuvuutta. Se on osa myös meidän ehdotusta, mikä koskee eurovyöhykkeen hallinnointia. Kiitos. Ja. Dank voorzitter. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Mitä tähän nyt voin enää lisätä? Minusta on hyvin tärkeää, että on enemmän kuin symbolista, että vuotuisen kasvuselvityksen otsikko on nyt äh, konvergenssi ja, ja, ja elpyminen. Ja, ja että koko tämä paketti on tavallaan paljon konkreettisempi ja siihen on otettu uutena koko konvergenssi ja me olemme aikaisemminkin yrittäneet sitä toteuttaa ja se on osittain onnistunut kuin kohesiopolitiikassamme ja rakennerahastojen kanssa – Ennen kriisiähän jäsenvaltiot olivat jo lähentymässä, mutta kriisin myötä ne ovat eriytyneet ennestään. Ja me näemme myös, että epätasa-arvo lisääntyy jäsenvaltioiden kesken. Ja se ei ole hyvä yhteiskunnille, mutta ei se ole hyvä kasvullekaan, koska liian suuri epätasapaino voi myös aiheuttaa kasvun estymistä. Ja sen vuoksi meidän täytyy kiinnittää siihen huomiota ja, ja huomioida se tässä konvergenssissa askel askeleelta tätä kehittelemme, katsotaan minkälaisia indikaattoreita tai benchmarkkeja tälle voidaan kehittää. Tämä on työ, joka on käynnissä ja me tulemme seuraamaan tätä ohjausjaksossa ja katsomaan, mitä jäsenvaltiot tekevät. Mitä tulee sosiaaliturvaan, niin uskon, että painottamalla näissä maaohjelmissa näitä kestäviä ratkaisuja ja että huolehditaan siitä, että nämä tuet ovat riittäviä ja että niillä voidaan elää. Ja sillä tavalla osoitamme, että me myös seuraamme sosiaalista näkökulmaa. Sitten luonnollisesti pitkäaikaistyöttömyys, josta molemmat esittelijät puhuivat, Samoin kuin pätkätyöt, ne ovat keskiössä. Me olemme tähän kehitelleet välineitä jo aikaisemmin ja otamme ne mukaan tähän vuotuiseen kasvuselvitykseen. Sitten täällä kysyttiin vielä investoinnista. Kyllä, me investoimme myös inhimilliseen pääomaan. Se on hyvin selkeästi sanottu tässä asiakirjassa. Sitä päätettiin viime torstaina. Ja se näkyy, kun me katsomme myös näitä strategisia sektoreita, joihin voidaan investoida meidän investointipaketistamme Euroopan investointirahastosta, joka tämän vuoden alussa käynnistettiin. Eli sitä kautta voidaan antaa tiettyjä takeita inhimillisen pääoman investointeihin. Kiitos. Thank you. Now we start our second. Kiitoksia. Sitten seuraava kierros. Puhilla on puolitoista minuuttia aikaa. Pyydän teitä kunnioittamaan tätä aikarajoitusta. Javier Lopes on ensimmäinen puhuja. Primer lugar disculpar a... pyytäisin anteeksi Sergio Udersin puolesta, joka ei voinut tulla paikalla ja lisäsin muutaman kommentin teidän puheenvuoronne jälkeen. Ensinnäkin olemme samalta komissiolta on kanssa sosiaalista oikeudenmukaisuudesta ja ylöspäin tapahtuvasta lähentymisestä sosiaalisesta standardista, mutta kysymys kuuluu, miten tämä onnistuu käytännössä, miten varmistamme sosiaaliset tavoitteemme ja sitten ta- saavutamme makrotaloudelliset äh, pyrkimyksemme, miten tässä kaikessa onnistuu, miten voidaan viedä eteenpäin konkreettisia hankkeita, kuten liikkuvuuspaketti, joka on tämän suuntainen joita nyt ollaan toteuttamassa. Sen toiseksi me tiedämme, että elpyminen on hidasta, herkkää, haavoittuvaista ja rakennetut uudistukset, joita täällä vaaditaan ja pyydetään, jotka perustuvat turvallisuuteen ja joustoon, jaamme tämän, eh, nämä asiat kyllä, mutta käytännössä tämä tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että työsuhteet heikkenevät. Meillä on näitä väliaikaisia työsopimuksia ja tämä tekee työntekijät haavoittuvaisemmiksi. Työ tulee epävarmaksi. Miten nämä rakenteelliset uudistukset vaikuttavat käytännössä? Meillä on kyllä paljon ongelmia tämän, näiden epävarmojen työsuhteiden kanssa, koska tällaistahan tässä syntyy tästä heikosta kasvusta myös. Ja sitten lopuksi Täällä sanottiin, että yksi ongelma, joko meillä on, on tämä vaihtotaseen ylijäämä jossakin maissa. Ja osoitetaan, että yksi ratkaisu olisi kulutus, sisäinen kulutus tietyissä maissa, kotimaan kulutus. Kysymys kuuluu, miksi emme ole yhtä päättäväisiä kuin jossakin muissakin kysymyksissä. Voitaisiin nostaa palkkoja, jotta voitaisiin yrittää ratkaista, ratkaista tämä talouden epätasapainotekijä. Darius Rozar. Darius Rosa. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että komissio on rakentanut aiempien vuosien vuosi vuotuisen kasvukatsauksen varaan, ja komissio vahvistaa ne, ne prioriteetit, joita mekin toivomme, eli investoinnit, fiskaalinen konsolidaatio ja rakenteelliset uudistukset. Tämä on erittäin hyvä päätös. Kaksi kysymystä. Ne liittyvät näihin kolmeen prioriteettiin. Ensinnäkin, jos keskitymme investointeihin ja samanaikaisesti olemme tietoisia siitä, että yksityisen sektorin investoinnit ovat olleet aika ähm, jälkijunassa laahaavia, erityisesti äh, eurovyöhykkeellä, niin minkälaisiin erityisiin toimiin tulisi ryhtyä, jotta ilmastointi-ilmapiiriä voitaisiin parantaa niin, että voitaisiin rohkaista yksityistä sektoria investoimaan enemmän. Nythän siellä ollaan aika haluttomia investoimaan. Minulla on mielessäni aivan erityinen sääntelypuitteisto, eli mitä komissio aikoo ehdottaa jäsenvaltioille, jotta tilanne paranisi tällä alueella. Toinen kysymykseni. Se liittyy siihen, miten uudistussuunnitelmat otetaan kansallisesti niin sanotusti haltuun. Maakohtaisia suosituksiahan ei aina ole toimeenpantu asianmukaisella tavalla. Mitä komissio siis aikoo tehdä, jotta se voi antaa kannusteita jäsenvaltioille, äh, jotta jäsenvaltiot sitoutuisivat paremmin implementoimaan näitä suosituksia? Kiitos. Sitten Ulrike Kerpetius. Ja, vielen dank, sehr geehrter. Kiitos, äh, arvon puheenjohtaja euroalueella meillä on kohtuullisen hyvä talouspoliittinen kenttä ja sen vuoksi täytyy kysyä, miksi jotkut valtiot eivät kuitenkaan selviä. Kreikasta tulee yhä enemmän taloudellinen ja yhteiskunnallinen katastrofi. Ranskassa työttömyys kasvaa äh, verrattuna aikaisempiin kuukausiin, niin äh, jo kolme, 53 kuukautta työttömyys on kasvanut Italiassa ja Ranskassa – ja sen jälkeen, kun Holland astui virkaansa, niin Ranskan julkinen velka on kasvanut valtavasti, eikä työttömyydenkään määrä ole vähentynyt. Ja me näemme, että nuoriso jättää kriisivaltiot ja lähtee maihin, joissa on tulevaisuus. Ymmärrän, että komissio haluaa pitää ohjat käsissään, mutta täytyyhän teille olla selvää, että jos katsotaan nämä perusongelmat, kuten esimerkiksi velkaantuminen ynnä muuta, niin, minulla on kaksi kysymystä Moskovicille. Ranska haluaisi kahdeksan vuoden huonon jakson jälkeen muuttaa ähm, velkamääritelmiä. Äh, ja kaikki nämä velkaantumissäännöt ja muut, minkälaisia näkemyksiä teillä on tästä ja miten te aiotte saada maata jalkojen alle Ranskassa? Sen lisäksi on yritetty nyt myös muuttaa näitä maiden välisiä epätasapainoja esimerkiksi yhteisellä taloushallituksella tai sosiaalijärjestelmillä? Millä tavalla te haluatte pitää kiinni subsidiariperiaatteesta ja kilpailukyvystä? Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Nyt on kysymys vuoden 2016 vuotuisesta kasvuselvityksestä. Minä olen sen lukenut ja siinä on hyvin paljon kaunilta kuunnostavaa. Mutta tämä lukeminen muistutti minua siitä, että olen lukenut tämän aikaisemmin jo, nimittäin DDR viisivuotissuunnitelmassa. Vuonna 1951 vaadittiin strategioita ja aloitteita ja asetetaan painopisteitä ja puhutaan eurooppalaisista komponenteista ja pyritään yhdistämään erilaisia toimenpiteitä ja halutaan ottaa käyttöön uusia teknologioita, ainoastaan kestävä kehitys puuttui. Tässä mietinnössä on karkeasti sanottuna kysymys siitä, että suunnitellaan toimia ja linkitetään ne yhteen ja ohjataan tiettyyn suuntaan. Ja te käytätte tässä käsitettä, er, samankaltaisia käsitteitä. Kysymykseni on, onko meillä ylipäätään samat tavoitteet? Minä pelkään, että markkinatalousjärjestö markkinoilla, joka haluaa markkinat, jotka ovat mahdollisimman vapaat, sillä tavalla selviämme. Haluatteko te tätä samaa? Thank you. As this was totally new for me, but one. No, tämähän oli ihan uusi uutinen minulle. No, Dombrovskis, saatte puheenvuoron. Uh, okay, uh, number of uh, questions I'll probably concentrate. Monet kysymykset keskittyvät lähinnä talou- talousasioihin. Ensimmäinen kysymys, miten saadaan konvergenssia ylöspäin? No, me teemme työtä kahden asian parissa tällä hetkellä. Ensinnäkin sen, miten sosiaali- ja työllisyysindikaattoreita voitaisiin paremmin käyttää hyväksi makrotalouden epätasapainoisuuksien analysoinnissa. Täytyy ottaa sosiaaliset ja työllisyysaspektit paremmin huomioon. Ja tietysti parlamentti viiden puheenjohtajan mukaisesti haluamme käyttää enemmän benchmarkingia, vertailua, eli parhaita käytänteitä, parhaita suorit, suoriutuja tuojia otetaan esikuviksi, ja benchmarkingin tulisi olla juridisesti sitovaa tai sitovampaa. Tietysti myös haluamme vahvistaa talouden elpymistä – Haluan antaa jäsenvaltioille enemmän resursseja, jotta voivat puuttua sosiaalisiin tai alueellisiin epätasapainoisuuksiin. Eli nämä asiathan liittyvät lähes toisiinsa. Sitten prioriteetteista. Eli kysymys kuului, minkälaisiin toimiin on ryhdytty, jotta voitaisiin parantaa investointiilmapiiriä No, mehän tiedämme, että eri maissa on erilaisia haasteita. Myös investoijilla on erilaisia haasteita. Ja siksi me laadimme kertomuksia eri maiden investointihaasteista niin, että voimme sitten pohtia, miten voisimme parhaiten puuttua niihin mutta tässähän ei ole kyse vain yhdestä yleisestä kysymyksestä ongelmasta, vaan ongelmat ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Ja siksi me tapauskohtaisesti jäsenvaltioittain tarkastelemme tilanteita ja pohdimme, kuinka voimme parantaa niitä. CSRien täytäntöönpanosta mielestämme para eri maakohtaisten suosituksen mm, täytäntöönpanosta ehkä on paras katsoa jäsenvaltioittain suosituksia ja pyrkiä kunkin maan kanssa pääsemään mielisyyteen siitä, mitä haasteet ovat ja miten näitä suosituksia tulisi toteuttaa. Sitten meille, meille estettiin kysymys siitä, tarvitaanko markkinoihin perustuvia ratkaisuja – No, minä sanoisin, että meidän vuotuisen kasvutarkasteluun prioriteeteissamme toki otamme huomioon sosiaalisen ulottuvuuden, sen kuinka sosiaalinen ja taloudellinen mallimme toimii. Moskovitsi on seuraava. Kolme kommenttia. Ensin makrotalouden epätasapaino tilanteesta, niin olemme sitä mieltä, että vaihtotaseen epätasapaino euroalueella ei kyllä mahdollista kestävää mm, tasapainosta kasvua ja tämän takia me puollamme toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen, että kysyntä kotimainen sisäntä lisääntyy, ajatellaan koulutusta, infrastruktuurihankkeita, kaikkea sellaista, mikä houkuttelee investointeihin. Mitä sitten tulee vielä investointeihin, muistuttaisin Junckerin suunnitelman eh, relevanttiudesta, mitä tulee julkiseen ja yksityiseen sektorin investointeihin. Pyritään houkuttelemaan myös yksityisiä sijoituksia. Se on välttämätöntä. Niin paljon yksityisiä investointeja niin paljon kuin mahdollista ja julkisia vain silloin, kun se on tarpeen. Näin voimme saada tarvittavaa viipuvoimaa niin paljon kuin vain mahdollista. miten, mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, me haluamme yksinkertaistaa strategiaa, että voidaan paremmin omia nämä suositukset kansallisella tasolla ja tehdä niille jotakin. Sitten kuulin tämän hyökkäyksen Ranskan suuntaan. Anteeksi, nämä Pariisin tai siis äh, Ranskassa tehdä uudistuksia niin kuin monissa muissakin euroalueissa. Euroalueen mm, toinen suurin maa on juuri Ranska. Voidaan toivoa todellakin, että talouspolitiikka siellä olisi vielä tehokkaampaa kuin ennen. En kuullut puhuttavan minkälaista äh, mm, valtion tuista, kun presidentti piti puheensa. Hän puhui siitä, että kun maa kärsii Ransk- sellaista äh, attentaatista kuin Pariisi tässä, niin silloin on ehdottoman välttämätöntä, että otetaan tämä huomioon, että turvallisuuteen pitää panostaa. Jo, ihmisarvoisuus vaatii tätä viestiä kuunnellaan, eikä etsitä mitään verukkeita jostain kasvu- ja vakaussopimuksesta, kasvusopimuksesta tässä yhteydessä. Ihan lyhykäisesti täydentävänä kun pyydetään enemmän sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja olemmeko ottaneet sen huomioon, niin täytyy vielä painottaa, että nyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi mitä tulee Kreikkaan ja tähän uuteen sopimukseen, niin siinä tehtiin sosiaalinen vaikutusten arviointi ja komissio on koko ajan ollut tässä mukana sillä tavalla, että jos tulee jotain uusia ohjelmia, niin kaikista tehdään vaikutusten arviointi. Mitä tulee makrotaloudellisiin epätasapainoihin, meillä on kolme indikaattoria. Sosiaalinen ähm, indikaattori äh, ja että siirrämme ensimmäisen tänne avainindikaattoreihin, niin tarkoitus on nimenomaan se, että voimme paremmin arvioida mm, jäsenvaltioiden sosiaalista tilannetta ja ryhtyä toimenpiteisiin ja että me otamme myös työmarkkinaosapuolet mukaan heti alusta alkaen. Se on minusta tasapaino siitä, että takuu siitä, että tasapaino säilyy. Kollega Lopes sanoi, että joissain maissa palkkoja täytyy nostaa. Se on luonnollisesti asia, johon parlamentilla eikä ylipäätään Euroopalla ole mitään sanomista, koska se on jätetty eksplisiittisesti sopimuksen ulkopuolelle ja tekstissä tehtiin selkeä ero niiden jäsenvaltioiden kesken, joilla on ylijäämä ja niitä, joilla on maksutaseen alijäämä ja, ja niissä, jotka äh, säästävät liikaa, että he äh, sitten ohjaisivat rahaa markkinoille. Ja se, että että me menisimme kohti yhtäläisiä sosiaalisia, sosiaaliturvajärjestelmiä. Ei se ole meidän tarkoituksemme ollenkaan, vaan me haluamme enemmän konvergenssia. Me haluamme, että me olemme samankaltaisempia niin, että tämä epätasapaino katoaisi. En, emme sanoneet todellakaan, että että me harmonisoimme sosiaaliturvajärjestelmiä. Ei, me konvergoimme niitä, mutta jäsenvaltiot kuitenkin itse päättävät, äh, kuinka he järjestävät sosiaaliturvansa ja kuinka he sen rahoittavat. Meidän tulee katsoa, äh, onko se tarpeeksi kattava, onko siinä ongelmia ja niin edelleen. Mitä tulee investointi ilmapiiriin, niin haluaisin vielä sanoa, että toki siihen tarvitaan vielä paljon – investointipäätökset tehdään hyvin monimutkaisen järjestelmän mukaan. Niissä on hyvin paljon edellytyksiä, jotka on täytettävä. Ja siellä, missä Eurooppa voi osallistua, niin toki me teemme näin. Ja esimerkiksi kollega sisämarkkinoilla, päämarkkinoilla, energiaunioni, kiertotalous, työmarkkina, aktiivinen työmarkkinapolitiikka, ja huolehtia siitä, että ihmiset ovat, ihmisiä on käytettävissä silloin, kun on työpaikkoja, ihmisiä, joilla on oikea koulutus ja oikea asenne. Kaikki tämä auttaa kasvua ja kaikki tämä liittyy innovaatioon ja tätä tehdään yhdessä eri komission jäsenten kanssa. Marita, you are the chair. Marita, puheenjohtaja, ole hyvä. I'll give the floor to Marian Harkin. It's... Annan puheenvuoron Harkinille puolitoista minuuttia per puhuja, mutta koska sinä edustat poliittista ryhmää, niin saat kolme minuuttia tästä hetkestä alkaen. Thank you, Madam Chair. And first... Kiitoksia puheenjohtaja. ensin kiitän kolmea komissaaria tänne tulostanne ja kiitän näistä tervetulleista puheenvuoroista. Olen tyytyväinen lukiessani, että tässä korostetaan paljon enemmän työllisyyttä ja sosiaalisia kysymyksiä komissaari Tyson, te puhutte taloudellisesta kasvusta, sosiaalisesta tasa-arvoisuudesta, niin niiden täytyy kulkea käsi kädessä. Kun on, lu, on luettu, näin, luettu eri tekstejä, niin sama suuntaista on muuallakin. Ja täällä puhutte myös sosiaalista indikaattorista, se on hyvä. Muutama kysymys vain. Yhteisessä työllisyysraportissa todetaan, että tämä pyrkii uudistamaan työmarkkinoita ei systemaattisesti tartuta epätasa-arvoon sisä, mukana olevien ja ulkonapuolisten välillä. Haluaisin selvityksen kyllä, mitä oikein tarkoitat nyt insiders- ja outsiders-termeillä. Miten toivotte tätä muuttavan? Ne voitteko selittää? En nyt väitä, että tätä te tässä ajattelette, mutta noin vuosi sitten muistan, että olin konferenssissa parlamentissa, missä nuori tyttö Portugalista puhui tästä asiasta ja hän sanoi, tarkoitatko sitä, että he irtisanovat vanhempamme, jotta me taas saisimme työpaikan? hoitaisimme lapsen. En nyt ehdota, että tätä ajattelette, mutta haluaisin hiukan mm, tarkentamista tässä. Minkälaisiin toimiin voidaan ryhtyä, jotta voidaan tarttua näihin epätasa-arvoisuuksiin. Sitten epävarmat työpaikat. Jälleen kerran, kun lukee tätä yhteistä työllisyyskertomusta, siinä todetaan, että viimeisen, viimeisinä vuosina työllisyys on ollut todella epävarmaa välikössä työsuhteissa ja itsensä työllistäjien kohdalla. Ja tässä selvästi todetaan, että vuodesta 13 eteenpäin työllisyyden kasvua on johtanut se, että yhä enemmän on näitä mm, väliaikaisia työsopimuksia. Te tietysti puhutte tietysti vapaaehtoista väliaikaistyöstä, se on kasvanut 16-19 prosenttiin kokonaistyöllisyysluvusta aika hurjaa lukuja. Ja kun ajattelen tätä alkuperäistä kysymystä, niin sisäpiiriläisistä ja ulkonaolijoista, niin haluaisin tietää, minkälaisia ehdotuksia komissiolla on, jotta voidaan tarttua näihin varsin järkyttäviin lukuihin. Toinen kysymykseni liittyy ylijäämään euroalueella. Tässä kerrottiin, että euroalueella on jälleen vaihtotaseen ylijäämä ja se on yksi maailman suurimmista sitten tämä vaikuttaa rajojen yli euroalueella ja kerrottiin, että pyritään koordinoimaan toimintaa makrotalouden epätasapainomenettelyissä ja pyritään tukemaan tätä kautta elpymistä. Ja me tiedämme, että meillä on tämä alhainen inflaatio ja kasvu on jähmeä ja se on suuri riski. Eikö tätä pitäisi lieventää enemmän niissä maissa, jotka paremmin pystyvät saamaan investointia liikkeitä, joilla on riittävästi finanssipoliittista liikkumavaraa. Ja mitä komissio aikoo tässä asiassa oikein tehdä? Papadimulis. Papadimulis, olkaa hyvä. Yours. Kiitos, kirja proedre, Kirja Moskovici. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon Moskovici. Komissio on muutama päivä sitten esittänyt ehdotuksen lainatakuujärjestelmästä. Ja tämä komission ehdotus on kyllä saanut aika paljon kritiikkiä osakseen, muun muassa ähm, Schäuble, Saksan valtiovarainministeri, kritisoi sitä aika paljon. Voitteko kommentoida tätä? Äh, Schäublehan äh, äh, kritisoi kovasti tätä ehdotusta. Pidä, aiotteko te pitää siitä vielä kiinni vai aiotteko kenties perääntyä? Tässä. Kero, o Italos Υπουργό Οικονομικών, ο κύριος Παντοάν, κατέ... Niin. Padua on tehnyt ehdotuksen eurooppalaiseksi järjestelmäksi, jonka myötä voitaisiin tukea työttömiä. Tämä ö, olisi ikään kuin jäsenvaltioiden omia toimia täydentävä toimi. Ö, mitä te olette mieltä tästä ehdotuksesta? Aikooko komissio tarkastella tätä ehdotusta, aikooko se ö, suhtautua siihen hyvällä? Ja sitten vielä Moskovitsille yksi kysymys. Ö, velasta puheen ollen. Komissiohan arvioi, että velka ö, haittaa investointeja ja elpymistä. Ö, komissiohan on nyt ollut aika tiukkana Kreikan suhteen kansainvälinen, siis IMF on vaatinut velan vähentämistä, mutta komissio mm, panee vastaan. Voisimmeko kenties käydä tuot, tuottavampaa keskustelua tai tuottoisempaa keskustelua tästä asiasta? Zimmer. Danke, Frau Kommissarin Thyssen. Kiitokset. Komission jäsen Taisen tuossa viittasi siihen, että jäsenvaltiot ovat vastuussa sosiaalijärjestelmistä ja systeemeistä. Se on ihan totta, mutta kuitenkin me olemme päässeet pitemmälle vuoden 2010 jälkeen, joka oli siis köyhyysvuo, eurooppalainen köyhyyden teemavuosi. Silloin sovimme indikaattoreista ja kriteereistä ja järjestelmästä, jolla taistellaan köyhyyttä vastaan, mutta sitä ei näy oikeastaan mitään, kun katsoo tätä kasvuselvitystä, niin äh, siinä pitäisi mainita konkreettisemmin sosiaalinenkin kasvu, muuten ei voida puhua konvergenssista. Minua hämmästyttää myös se kanta, jonka jälleen näen, joka olen liittänyt tähän sanaan security. Te ette käytä sitä, mutta te kuvaatte sitä. Ja aikaisemmin tämä ää, äh, joustoturva, flex security, Äh, ei ole johtanut siihen, että työpaikat olisivat varmempia ja että työntekijöillä olisi varmuus siitä, että, että he saisivat hyötyä tästä. Kolmanneksi haluaisin vielä tietää, miksi äh, puhutaan koko ajan yksityisistä investoijista. Miksi ei puhuta julkisista ja sosiaalisista investoinneista enemmän? Jokainen julkisesti investoitu euro tuo noin 1-4 ja 1-8 euroa lisää menestystä. Eikö olisi silloin ihan hyvä, että indikaattoreissa olisi myös tällainen sosiaalinen indikaattori, jossa huomioitaisiin sosiaaliset investoinnit? Sen lisäksi vielä, onko totta, että tämä mobiliteettipaketti on siirretty eteenpäin, tai sitä ei tule esittämään ollenkaan, koska sehän liittyy myös siihen, mistä me puhumme. Eli kasvusta ja konvergenssista työllisyyden ja sosiaalisen kasvun välillä. Uh, thank you. Uh, so, uh... Kiitoksia euroalueen vaihtotase ylijäämästä ja miten se vaikuttaa muihin maihin ja kuinka siihen pitäisi tarttua. Tämä kysymys ei ole uusi asia agendallamme, kun katsotaan tämänkin vuoden maakohtaisia suosituksia – ja aikaisempien vuosien suostuksia, niin ylijäämän maille suostellaan sitä, että ne tehostaisivat julkisia investointejaan ja vauhdittaisivat kysyntäpuolta talouksissaan. Taloutta pitää tarkastella eri puolilta ja pitää löytää oikea tasapaino ja näin me kyllä ajattelemme myös vuosittaisen kasvuselvityksen yhteydessä. Sitten reagoisin lyhyesti kysymykseen eurooppalaista talletussuojajärjestelmästä ja miten tätä ehdotusta on arvosteltu. Me tarkastelemme silloin, kun laadimme tätä mietimme, miten voimme tarttua joihinkin ongelmakohtiin ja huolenaiheisiin ja vähentää moraalikadon riskiä maissa, jotka eivät ole täyttäneet velvollisuuksiaan, mitä tulee kansallisten järjestelmien rakentamiseen. Ja olemme sitä mieltä, että olemme onnistuneet tässä omissa ehdotuksissamme moniltakin osin Esimerkiksi on sellainen ehdotus, että Euroopan talletussuojajärjestelmä olisi käytettävissä vain niille pankeille, jotka ovat täysin täytäntöönpanneet omat velvollisuutensa pankkiunionissa. Nimittäin on tällainen kansallinen talletussuojajärjestelmä, joka on tar- tarkoittaa sitä, että on siirretty lainsäädäntöön vakavaraisuusdirektiivi ja myös pankkisektori itse osallistuu ja tässä käytetään riskipainotusta hyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että maat, joissa on kokonaisriski pankeissa, näiden maiden pankit maksavat enemmän näitä osuuksia tähän talotussuojajärjestelmään. Sitten julkiset investoinnit. Investoinnit ovat sekä yksityisiä että julkisia. Se on asia meille prioriteetti ja me pyrimme vauhdittamaan molempia mukaan lukien, kun puhumme budjettitilanteesta valtiossa, niin silloinkin neuvomme niin, että priorisoitaisiin kasvu ystävällistä rahan käyttöä ja julkiset investoinnit kyllä kuuluvat tällaisiin kulueriin. Tyson, floor is yours. Komissaari Tyson. Thank you, eh, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee hajautuneisiin työmarkkinoihin, sitten oli kysymys Rova Haakenilta. Eh, ja, jakautuneet työmarkkinat on näitä sisäpuolisia ja ulkopuolisia, me emme tätä terminologiaa käytä. Miksi? Koska että tämä työmarkkinoilla valitsee suuri polarisaatio. Usein uudet työsopimukset ovat määräaikaisia, puoliaikatyösopimuksia, työsopimuksia ihmiset siirtyvät tällaista työsopimusta toiseen jatkuvasti, eikä ole minkälaista vakaata nä- perspektiiviä vakaasta, kohtuullista tilanteesta niin, että saataisiin korkeammalle tasolle tulot ja ehkä myös voitaisiin parantaa koulutusta jatkossa ja näin he voivat parantaa mahdollisuuksiaan elämässä. Ne voisivat investoida paremmin omaan yksityisen elämänsä. Tämä on kyllä sellainen asia, jossa pitäisi saada aikaan tasapaino ja pyydämme jäsenvaltioilta, että he pitävät tätä silmällä ja huolehtivat siitä, että lopultakin ei tule tällaista kahden luokan järjestelmää, eikä sitä sinun todellisuutta työmarkkinoille, missä siis jotkut ihmiset saavat vahvan suojan ja muut taas ei. Ja kun ajatellaan, jos tällainen kehitys vaan jatkuu, niin se, mitä me kutsumme epätyypilliseksi työksi aikaisemmin, niin se tuleekin yhtäkkiä tyypillistä ja normaalia. Siis määräaikaiset sopimukset sinällään eivät ole huono asia, älkää ymmärtäkö minua väärin. Kun kasvu lähtee taas liikkeelle, niin voi, voi, se voi olla hyvä mekanismi saada ensimmäinen työpaikka vaikka, mutta jos tässä tulee järjestelmällistä ihmiselle ei mitään parempaa, ne niin eivät, he eivät voikaan saada, tässä tästä tulee sellainen järjestelmä tai systeemi, missä tätä käytetään tavallaan väärällä tavalla hyväksi, silloin meidän pitää kyllä tarkastella, miten löytyy oikea tasapaino sitten tämä tietysti kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioille, mutta mekin tulemme tarkastelemaan ajallaan, onko tämä EU-lainsäädäntö, joka on voimassa, onko tarpeeksi vahvaa voidakseen tukea tässä jäsenvaltioita. Mikä on tämä lopullinen suunta? Se on tasapaino. Tässä puhuttiinkin äh, joustoturvasta. Halutaan tasapainoa turvan ja jouston välille. Me tiedämme, että työmarkkinat ja yhteiskunta tai yhteiskuntat muuttuvat, samoin työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti kaikilta puoliltaan ja meidän pitää kaikkien sopeutua yhä ja työ, pidempiin työaikoihin. Tämä näkyy työmarkkinoilla, mutta jos näin tapahtuu, meidän pitää huolehtia myös siitä, että sosiaaliturvajärjestelmä on niin järjestetty, että ihmiset saavat tukea, ohjausta ja sosiaaliturvaa tarvittaessa. Ja Tätä me tarkoitamme joustoturvalla. Siis korostetaan joustoa toisaalta ja sitten varmuutta toisaalta. Tässä pitää ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet, heillä voi olla näissä kysymyksissä erittäin tärkeä rooli. Sitten minulle tuli kysymys tai ehdotus. Yritän nyt esittää tämän omin sanoin. Siis osa voitaisiin siis mutuaisella tai jakaa tämä työttömyyskorvaustaakka. Tästä on kuullut aikaisemminkin. Viiden puheenjohtajan raportissa on tällainen ehdotus, jolla pyytänyt kiinnittäisiin huomiota tällaisen omaan budjettiin EM-alueella, jotta voitaisiin vastata sen epänormaaleihin yllättäviin shokkeihin ja tällaista näitä varoja voitaisiin käyttää myös työttömyyskorvauksia varten. Voidaan auttaa joissakin, mutta tästä asiasta ei ole vielä tässä komissiossa puhuttu, mutta voin vakuuttaa teille, että nyt tarvitaan vielä paljon enemmän konvergenssia jäsenvaltioiden kesken, jotta tästä, tätä asiaa voidaan edistää ihan oikein tai kunnolla. Sitten komissaari Moskovici. Bonsoir. Pari lyhyttä vastausta. Ensinnäkin talletussuojasta. Kun pankkiunioni lähti liikkeelle, tuli selväksi, että siinä olisi kolme pilaria. Toisaalta kaikki, mikä koskee valvontaa, se on nyt toteutunut sitten. Kriisiratkaisu, joka on melkein toteutunut, sitten tarvitaan vielä tämä siltarahoitus ja kolmanneksi talletussuojajärjestelmä. Ja tämän takia Euroopan komissio teki ehdotuksen joka on varsin vakava ja kunnianhimoinen. Wolfgang Schäuble on kommentoinut tätä asiaa, tietysti keskustelu vasta alkamaan. Se ei ole helppoa kahden ensimmäisen pilarin kohdalla komissio, varsinkin kollegani John Hill, on suhtautunut tähän varsin pragmaattisesti. Sitten Kreikan velasta. Meillä on tehty aikataulu ja logiikka tässä. Lähdemme liikkeelle siitä, että me onnistumme näissä uudistuksissa ja toteutamme ohjelman. Nyt on jo äänestetty läpi ensimmäiset toimenpiteet ja toisia ollaan hyväksymässä ja sitten tarkastellaan ensimmäistä kertaa ohjelmaa. Ja tähän liittyy varsin kunnianhimoisia uudistuksia, kun ajatellaan vaikka ää, ähm, ää, äh, eläkekysymystä, asuntojen takavarikointia ja niin edelleen. Tällä Tämä näkyy myös pankkien pääomittamisessa. Sen jälkeen voimme tarttua velkakysymykseen. Toivottavasti näin tapahtuu mahdollisimman nopeasti ja olisimme valmiina vuoden alussa ja voisimme alkaa keskustelut. Mutta keskustelun neuvottelun lopusta vielä ei voida mitään sanoa. Kiitoksia. Tässä saa vielä kerran puheenvuoron liikkuvuuspaketista. So, I'm sorry that... Kiitos. Anteeksi, että unohdin vastaa kysymykseen mobiliteettipaketista, mutta voin vakuuttaa teille, että olemme valmiita. Me olemme käyneet äh, alustavan keskustelun komissiossa, olemme sopineet, että tämä paketti laaditaan ja me tulemme sen tekemään. Ja se tulee koostumaan informaatiosta ja sitten sinä tullaan tarkistamaan äh, uudelleen myös lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä sekä koordinointi direktiiviä. Tämä tulee olemaan kattava paketti. Tarkoitus oli, että se olisi pitänyt saada tässä kuussa jo tehtyä, mutta tiedätte, että tapahtui odottamattomia turvallisuusongelmia, pakolaisongelmia. Meillä on hyvin paljon asioita esityslistallamme ja sen vuoksi tämä paketti ei ole vielä ensi viikon esityslistalla, ainakaan tietääkseni. Mutta me olemme valmiita siitä hetkestä lähtien, kun se on sopivaa, niin me olemme valmiit, kun se valmis, me olemme valmiita esittelemään se myös parlamentille. Uh, Okei. Okay. Uh... Selvä. Jean Lambert on seuraava. Thank you. Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää komissaaria läsnäolostanne. Olemme kuulleet mainitun työmarkkinaosapuolten roolin, sehän on tärkeä. Muistuttaisin siitä, että viime vuonna meille luvattiin, että saataisiin suuntaviivoja, jotka koskisivat kansalaisyhteiskunnan mukana oloa ja osallistumista. Mitähän näille suuntaviivoille on tapahtunut? Viittasin vielä siihen, eh, mitä kollegani eh, Zimmer sanoi köyhyydestä. Ovatko komissaarit sitä mieltä, että eh, ne analyysit, joita jäsenvaltioiden tasolla on tehty, ja ne muutosehdotukset tai <clears throat> rakenteellisia muutoksia koskevat ehdotukset, joita on tehty, niin onko niihin suhtauduttu riittävän vakavasti? Ja kun ajatellaan talouden ja yhteis- sosiaalisen ulottuvuuden yhteyttä, niin ottaisin tähän mukaan vielä ympäristön. Ennen kuin COP21 keskustelut alkoivat, meillä oli kiertotalouspaketti, jota käsittelimme. Täisenkin sen mainitsi. Ottaen huomioon, että kaikki nämä ovat aika merkittäviä signaaleja siitä, mihin suuntaan me olemme menossa ja mihin meidän pitäisi olla menossa, niin onko nämä, ottaako ohjausjakso nämä asiat riittävästi huomioon? Philip Lambert. I'll, I'll ask my question in English. Uh... Esitänpä kysymyksen englanniksi. Puhun tästä pahasta sanasta, V-sanasta velka, enkä puhu työttömyydestä, mutta velka ei ole laskemassa. Se vuodesta 2009, niin teidän asiakirjoissanne sanotaan. En minä pidä sitä minkäännäköisenä poliisin tekijöiden, politiikan tekijöiden menestyksenä, joten oletteko te miettineet tätä vai jatkatteko te vain samaan suuntaan? Ja koska minulla on vielä aikaa, niin kysynpä toisenkin inhottavan kysymyksen. Te puhuitte ähm, ylijäämästä Saksassa ja muissa maissa, jotka raketin lailla menevät eteenpäin. Ja äh, te sanoitte, Moskovisi sanoi, että tämä ei ole tasapainoinen kasvu. En tiedä, mitä te sillä tar- tarkoitatte, mutta se, mitä Saksa tekee teidän huolinen aiheittenne kanssa, ei vaikuta olevan kovinkaan paljon, koska äh, maa on menossa ylöspäin kuitenkin. Joten olette huolissanne Joten aiotteko tehdä asialle jotain vai katseletteko te vain, mitä tapahtuu? Kiitos. I give the floor to... Annan puheenvuoron Dominic Martinille. <coughs> Merci. Vous faites un constat objectif. Kiitoksia. Niin, aina puhutaan riittämättömistä äh, sijoituksista, makrotalouden huomattavasta epätasapainosta. Ei esitette näitä aina samoja ratkaisumalleja, vaan taloudellista lähentymistä, finanssipuolista lähentymistä, anteeksi, verotuksesta lähentymistä, sosiaalista lähentymistä. Ja sitten edelleen puhutte vuodesta 2008 ikään niin kuin se olisi ollut tällainen huono hetki, joka kuuluu menneisyyteen, niin kuin tämä kriisi olisi jotenkin suhdanteista riippuvainen. Minulla on tässä kunnia tai ehkä ilkeä, olen ilkeä ja sanon, että tämä kriisi ei ole ollenkaan riippuvainen suhdanteista, vaan se on rakenteellinen johtuen juuri tästä konvergenssista, jota emme onnistu aikaansaamaan jäsenvaltioiden väillä sosiaalisessa verotuksessa kysymyksessä taloudellisissa kysymyksessä. Että sitten kyllä on yksi kriisi, joka liittyy su- suhdanteisiin ruovataisiin, se, se, riippuu, se äh, liittyy pakolaisiin. Joten miten konkreettisesti aiotte toimia, että voidaan ottaa vastaan kaikki nämä pakolaiset ilman, että lisätään tätä teidän valittelemaan epätasapainotilannetta. Sitten meille myös kerrotaan, ja hieno onkin, että budjettivajet ovat laskemassa ja nyt ollaan jo 1,7 prosentissa suhteessa BKT. Herra Moskovitsi, äsken te vastasitte, mutta mielestäni vastauksenne kyllä ikävä kyllä ei ollut oikein selkeä. Presidentti Holland, sel, Holland selvästi sanoi, että piti saada aikaan äh, turvallisuussopimus ennen kasvu- ja vakaussopimusta. Ja herra Moskovits, miten aiotte tukea presidentti Hollandea tässä? Toisin sanoen, aiotteko te äh, hiukan löystää su- suitseja? Moskovitsi. Moskovitsi. Oui, sur, sur plus... Niin, <clears throat> useampaankin kysymykseen vastaan. Kaikki ovat tärkeitä. Ensimmäinen liittyi Saksan vaihtotaseeseen. tämä Saksan ylijäämä esimerkiksi kahdeksan prosenttia viime vuonna ja yhdeksän tänä vuonna. No, Saksan taloutta ei tässä voida syyttää. Se on kaikkein mittavin ja kilpailukykyisin koko mantereella. Komission mielestä on aika paradoksaalista muuta väittää, mutta toteamme kuitenkin, että sisäisen kysynnän saralla Saksan kapasiteetti ehkä sitä vastaa investointeja, infrastruktuuri, eh, investointeja eh, voitaisiin kyllä ajatella. Eh, me olemme saaneet aikaan Saksassakin makrotaloudellisten epätasapainoisuuksien estämisen saralla edistystä. Kukaan ei ole puhunut tämänhetkisestä suhdannekriisistä kriisistä vuonna. Niin, sen sijaan mm, todetaan, että ähm, nyt ollaan jo kolmatta vuotta kasvun tiellä ja työllisyysluvutkin ovat pikkuhiljaa paranemassa. Ehkäpä eurovyöhykkeellä äh, nopeammin kuin muualla, mutta se on tulosta politiikastamme, joka on mahdollistanut riittävän rahoituksen, vajeen vähentämisen ja rakenteelliset uudistukset. Ja kaikki tietysti on su- Junckerin suunnitelmankin äm, ansiota. Ja se, mitä ää, Ranskan <clears throat> tasavallan presidentti <clears throat> on sanonut, hän puhui kongressissa kolme päivää attentaatin jälkeen. Attentaatissa 130 ihmistä kuoli mole, mole, monet olivat nuoria, hän sanoi, että turvallisuuspaketti on tärkeämpi kuin vakauspaketti. Hän tarkoitti sitä, että tässä dramaattisessa tilanteessa oli tarpeen parantaa ja vahvistaa turva toimia. Ja kansalliskokous seisten osoitti suosiotaan tälle il, il, ilmaukselle. Ja Euroopan komissio reagoi tietysti välittömästi tähän, totesi, että silloin kun on tällaisia äärimmäisen dramaattisia, traagisia ja enemmän kuin poikkeuksellisia oloja, niin totta kai täytyy ottaa ne huomioon. Ei tämä millään tavalla ole ristiriidassa vakauspaketin kanssa, koska jos nämä 600 miljoonaa otetaan, ne ovat vain ehkä, ne ovat pieni, pieni osa PKTstä. Ja on todettava, että Ranskan ö, tie ei tästä katkea. Mm. Tässä on kyse kansallisesta yhtenäisyydestä ja emme me voi estää Ranskaa vahvistamasta turvallisuuttaan. Ja mielestäni se, mitä presidentti sanoi, oli ainoastaan humaanista ja älykästä. Sitten pakolais- kysymykseen voisi täysin ehkä vastata syvällisemmin, mutta pari sanaa. Silloin kun makrotalouden ennusteet esitettiin, niin me totesimme, että pakolaisvirrat eivät missään tapauksessa vähene ja siksi tarvitaan, meidän täytyy, var, meidän täytyy varautua pikemminkin kasvuun, on tietenkin pidettävä huoli siitä, että toteutamme järkevää politiikkaa, että voimme integroida nämä henkilöt työmarkkinoille, antaa heille mahdollisuuden koulutukseen. Ja suhtaudumme tietysti tilanteeseen vakavasti. Meidän täytyy suojella rajojamme, meidän täytyy keskustella kolmansien maiden kanssa, e, muun muassa Turkin. On erittäin tärkeää tehdä niin, jotta voimme rajoittaa näitä virtoja, mutta tietenkin ne ihmiset, jotka pakenevat sellaisia hallituksia, jotka ovat todellinen häpeä ihmisoikeuksille, niin niitä täytyy auttaa. Kiitos. Thank you, Commissioner Thijs. Kiitoksia, ja Thijssen saa puheenvuoron. Uh, dank wel, voorzitter. Voorzitter, eh, ik zou eerst eh, graag antwoorden aan... Kiitoksia. Vastaisin ensin Jean Lampetille mielelläni köyhyydestä. Niin, köyhyys pitää ottaa huomioon ja miten köyhyystilanne vaikuttaa. Kyllä me otamme sen huomioon, me taistelemme köyhyyttä vastaan ja se on yksi päätavoitteesta Eurooppa 2020 strategiassa ja tämä strategiahan on edelleenkin strategia, meitä ohjaa. Ja tämä näkyy myös ensi vuoden ohjausjakson asiakirjasta toimintaköyhyyttä vastaan. Sitä pitää jatkaa, se on ihan selvä asia. Muut emme ole tavoittaneet tavoitteita, tavoitteitamme. Ro- Kriisillä tässä tärkeä rooli, mutta tässä on kaksi tärkeää kysymystä. Pitää varmistaa työllisyystilanne ja että on tehokkaampaa sosiaalista, sosiaaliset turvajärjestelmät ovat vahvempia. Tämä näkyy myös Eurooppa 2020 strategiassa ja voin sanoa, että me pidämme kiinni näistä tavoitteista tavoitteistamme. Tässä laitetaan keskivaiheen tarkastelu. Me emme laske tavoitteitamme ja me olemme ottaneet huomioon talouskriisi. Meidän pitää pysyä kunnianhimoisena ja erityisesti köyhyyskysymys on tällainen ja varmistaa se, että jäsenvaltiot ja e-, eri järjestöt ja kaikki, mitä olemme aloittaneet, meidän pitää jatkossakin käyttää näitä resursseja hyväksemme, jotta saamme aikaan, löydämme, pääsemme tavoitteeseemme. Mitä tulee pakolaisiin, herra Märtään, te minulle tästä kysymyksen olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollegani Moskovitsi sanoi. Täytyy integroida ihmiset, jotka pyytävät suojaa, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun. Heidät pitää ottaa mahdollisimman nopeasti yhteiskunnan toimintaan mukaan. Heillä pit, he, heidän pitää päästä työmarkkinoille ja näin he voivat antaa oman panoksensa mahdollisimman nopeasti ja vaikuttaa kasvuun ja työpaikkojen aikaansaamisen. Niin voit esittää kysymyksiä pakolaisia työmarkkinoista. Heidän pitää voida sopeutua, heille pitää mm, tarjota koulutusta, heidän pitää oppia kieltä ja niin edelleen, mutta tämä tarvit, vaatii myös meiltä jotakin. Meidän pitää, pitää, pitää haluta ottaa heidät vastaan ja päästää heidät myös työmarkkinoille se sopii oikein hyvin, mutta, mutta tässä asiassa jäsenvaltiot tekevät päätöksensä, mutta jotkut maat eivät ensin pitää pyytää turvapaikkaa ennen kuin voi päästä työmarkkinoille. Mm, on maita, jotka ovat lyhentäneet sitä aikaa jo, tätä koeaikaa ja joissakin parlamenteissa on tehty ehdotuksia, että tämä aikaraja lyhenisi. Tämän suuntaisesti pitää toimia, jos halutaan johdon koherenttia yhteiskuntaa ja jotta yhdessä löydämme jälleen taloudellisen kasvun tien ja saadaan aikaan enemmän työpaikkoja. Kiitos. Vice President Tomtowski. Seuraavaksi Tomtowski. Uh, yes, uh, thank you. I think number... Kiitos. Moniin kysymyksiin on jo vastattu, joten keskityn tähän velkakysymykseen. Kuten sanoin, komission vuotuisen kasviselityksen mukaan me odotimme jo tänä vuonna julkista velkaa euroalueella, joka olisi keskimäärin laskemassa – Olemme nähneet että useita vuosia jo useiden vuosien ajan ää, ähm, alijäämien vähenevän 1,7 prosenttiin BKTstä ensi vuonna. Samoin kuin julkinen velka on odotettavissa, että se on myös taittunut. Korkea velkaaste on kuitenkin äh, huolenaihe, koska se vaikuttaa kasvuun ja se tekee maista haavoittuvia uusille mahdollisille taloudellisille shokeille. Maastrichtin kriteereissä sanotaan, että 60 prosenttia BKT julkista velkaa on turvallinen taso. Tällä hetkellä EU:ssa se on noin 90 prosenttia, joten noin 90 prosenttia julkisesta velasta joten meillä on paljon työtä tehtävänä tämän ohjelman ratkaisemiseksi monissa jäsenvaltioissa. Thank you. Now I give the floor. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron uh, Danuta Tassirjevkalle. Yes, <laughs> Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissaaria siitä, että tulitte tänne kokoukseemme. Mielestäni on tärkeää, että voimme keskustella. Tuen Tyssonia. Olen samaa mieltä Tysonin kanssa siitä, että ihmispääoma on Euroopan unionin tärkeintä pääomaa. Se on omiaan tarjoamaan perustan vahvalle ja kilpailukykyiselle Euroopalle. Haluaisin palata parin kysymykseen, jotka on jo oikeastaan esitetty, mutta eri kantilta. Ensinnäkin eh, haluaisin puhua joustavuudesta ja turvallisuudesta, eli joustoturvasta työmarkkinoilla. Joustavat työmuodot muodot ja toisaalta turvallinen työllistyminen on asioita, joita tarvitsemme. Me emme voi sulkea Eurooppaa, emme voi estää kehittää näitä joustavia työn muotoja. Kyse on globaalista tendenssistä, mutta työntekijöille täytyy antaa myös turvaa, erityisesti kun puhutaan nimenomaan työllisyysturvasta. Ja meidän tulisi puhua pikemminkin turvajoustosta kuin joustoturvasta, koska turvahan tässä on kaikkein tärkeintä. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan sellaisista ratkaisuista, jotka saattaisivat eliminoida pitkäaikaistyöttömyyttä. Työstättekö te tällä hetkellä suosituksia jäsenvaltioille ja tarkasteletteko te sitä, mitä globaalisti on tekeillä, koska varmasti globaalilla tasolla on hyviä esimerkkejä turvallisesta ja joustavasta työstä. Toinen kysymykseni teille kaikille. Tällä hetkellä meillä on edessämme erittäin suuri haaste, nimittäin maahanmuuttokriisi. Onko se uhka vai mahdollisuus Euroopalle? Tärkeäähän on se, että saamme aikaan hyvän integraatiopolitiikan ja mm, annamme maahanmuuttajille mahdollisuuksia tulla työmarkkinoille. Eri jäsenvaltioissa tästä on hyviä ja huonoja esimerkkejä. Meidän täytyy käyttää jo saamamme kokemusta, ja kysyisinkin, työstättekö te minkälaisia suosituksia jäsenvaltioille tässä suhteessa? Koska mehän tiedämme, että hyvät käytännöt eivät välttämättä aina leviä jäsenvaltiosta toiseen. Ja meidän on syytä myös muistaa se, että maahanmuuttajien äm, tulemisella tänne on vaikutuksia taloustilanteeseemme. Kiitoksia ja sitten Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kommissare, mit dem... Kiitos. Aikaisempi, tai siis seuraavassa vuotuisessa kasvuselityksessä 2016 äh, prioriteetti on sama kuin aikaisempina vuotena, nimittäin rakenne uudistusten äh, toteuttaminen ja budjettien konsolidointi. Tämä ei ole kovinkaan nyt lupaavaa, koska esimerkiksi vuoden 2005 kasvuselvityksessä laskettiin näitä odotuksia, kasvuodotuksia, eivätkä ne nyt ole sen paremmat vuodelle 2016kaan. Ja vaikkakin raaka-ainehinnat ovat matalana, niin ne korot ovat muuttuneet työttömyysmäärät äh, ovat korkeat, Kypros, Italia, Belgia, äh, Kreikka, konvergenssia ei ole näkyvissä. 2016 meillä on 18 jäsenvaltiota, joiden makrotaloudellinen epätasapaino äh, on heikentynyt. Ja huolimatta keskuspankin miljardi investoinneista ja useista koordinoivista komission toimista, mitä ei ole tapahtunut ja monet jäsenvaltiot ovat hyvin kaukana kasvu- ja vakaussopimuksesta. Eli minun kysymykseni. Mitä te ryhdytte tekemään, jotta voitaisiin tukea jäsenvaltioita toteuttamaan nämä kasvus, kasvuselvityksen tavoitteet? Ja vielen Dank, ich versuch's ganz kurz. Kiitos ihan lyhykäisesti, koska aika on jo ö, tiukoilla. Te olette puhuneet investoinneista ja kunnianhimoisista rakenneuudistuksista ja tiukasta budjettipolitiikasta. Nämä ovat hienoja prioriteetteja, mutta ne ovat suunnilleen samat kuin viime vuonna. En ole mikään enää ennustaja, mutta epäilenpä, että ennustukset, ennusteet ovat samat kuin seuraavanakin vuonna. Eli kaikki nämä proseduurit, joita me toteutamme täällä keskenämme vuosittain, ovat sellaisia, että edistysaskeleet ovat, askeleet ovat hyvin ylimalkaisia. Jäsenvaltiot eivät toteuta toimenpiteitä, budjettikohtia kohdista ei pidetä kiinni, ja pitkän aikavälin investoinnit eh, tapahtuvat hyvin hitaasti, joten kysymykseni kuuluukin, mitä komissio aikoo tehdä konkreettisesti tulevina kuukausina, jotta eh, puiteedellytykset luodaan sellaisiksi, että me ensi vuonna saisimme ehkäpä uusia prioriteetteja. Kiitos. Thank you. And the last question. Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys. Venefalta, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhteinen työllisyyskertomus samoin kuin hälytysmekanismi kertomus, jossa on mukana myös sosiaalisia työllisyysindikaattoreita, on merkki siitä, että parannusta on tapahtunut erityisesti, kun puhutaan nuorisotyöttömyydestä. Ja selkeä yhteys on näiden tulosten ja nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen toteuttamisen kesken. Totta on, että tilanne on edelleen huolestuttava ja siihen, se, sitä pitää pitää korkealla prioriteettien joukossa. On tärkeää, että eh, jäsenvaltioille jatkuvasti muistutetaan niiden sitoumuksista, mutta jäsenvaltioita täytyy myös poliittisesti ja eh, taloudellisestikin tukea. Kysymys Täissänille. Oliko, olisiko teidän mielestänne soveliasta tässä tilanteessa ottaa käyttöön uusia eh, kohdennetumpia toimia – niin, että helpotettaisiin jäsenvaltioita toteuttamaan nuorisotyöllisyysaloitetta ja nuorisotakuuta. Ja laatuun pitäisi satsata. Kiitos. Moskovici saa ensin puheenvuoron. Tämä on viimeinen kierros, olkaa hyvä. Merci, euh, pardon, je vais devoir vous quitter, Kiitoksia, joudun kohta tätä poistamaan, mutta haluan kuitenkin vielä vastata Mm, niitä skutin, näistä menettelytavoista ja mihin on päästy. Viittaan siihen, mitä herra Ferber sanoi. Aina pystyisi parempaan ja pitää yksinkertaista olla strategisempi ja pystyä paremmin vakuuttamaan ihmiset ja olla paremmin yhteydessä niin Euroopan parlamenttiin kuin kansallisiin parlamentteihin käydä vuoropuhelua. Herra Dombrovskis tulee kehittelemään tässä asiassa komission ehdotuksia pidemmälle, mutta suhtaudun vähemmän kielteisesti meidän tuloksiin kyllä, kun totean, ja vertaan Euroopan talouden tuloksia aikaisempiin vuosiin, voin todeta, että niiden maiden määrä, jotka ovat, joilla ovat liiallisen vajeen menettelyssä mukaan, niitä on yhä vähemmän ja vähemmän. Kokonaisuudessaan euroalue erityisesti on nyt alle kolmessa prosentissa, siis tämä vaje on vain kolme maata, jotka ylittävät tämän kynnyksen ensimmäistä kertaa julkisen velan taso alkaa laskea ja tämä vielä korostuu vuonna 2017. Kasvumme on lähtemässä liikkeelle. Se on noin kasvuprosentissa, tietenkään se ei riitä, tarvitaan vielä vahvuutta tähän, mutta se on jo aika vahvaa ja se siihen vaikuttaa myös sisäinen tilanne ja myös työttömyys on vähän vähenemässä ja kaikki saanut ajattelemaan, että EUn strategia, jonka äsken esittelin, ilman että sanot kaiken, kaikkea parantaa, niin on kuitenkin parantanut tilannetta, mutta tietysti pitää vielä parantaa tilannetta, se on ihan selvä ja se on tavoitteena niin liiallisen budjettivajeen menettelyssä kuin makrotalouden epätasapainon menettelytavankin kohdalla. Me pyrimme vielä suurempaan tehokkuuteen Thank you, madam. Kiitoksia tässä. Thank you, uh, voorzitter. Uh, voorzitter, um... Kiitos. Uh, niin, haluaisin sanoa, että kyllähän me eh, katsomme ja tarkastelemme jäsenvaltioiden työmarkkinoiden tilannetta ja mitä tulee työttömyyteen, niin me keskitymme ennen kaikkea eh, yleiseen työttömyysasteen tietoisiin, mutta erityisesti nuorisotyöttömyyteen ja pitkäaikaistyötymyyteen. Ja me pyrimme äh, tekemään hyvää työtä Euroopan rakennerahastojen ja sosiaalirahaston avulla. Tehän tiedätte, että näitä rahastoja voidaan käyttää ja nämä ohjelmat onkin tavallaan tehty, äh, jotta reagoisimme näihin maakohtaisiin ohjelmiin ja, ja sitten tähän vuosittaiseen ohjausjaksoon. Ja tällä tavalla me pyrimme hyvällä tavalla tukemaan jäsenvaltioita, jotta ne kykenevät toimimaan sääntöjen mukaan. Mitä tulee sitten nuorisotyöttömyyteen, nyt on 1915 loppukausi ja nuorisotakuu hän on asia, jossa pyritään antamaan tietyn ajan sisällä tarjous työttömälle nuorelle, kun hän siirtyy koulusta työelämään. Ja meillä on tällainen erityinen nuorisotyöttömyysaloiterahasto. Ja me olemme kehittäneet erityisiä indikaattoreita, enemmän indikaattoreita kuin yleensä, joiden avulla pyrimme katsomaan, onko tällä politiikalla saavutettu halutut tavoitteet. Ja pyydämme jäsenvaltioilta kokemuksia ja tietoja tämän vuoden loppuun mennessä ja sitten vuonna 2016 me annamme sitten tästä raportin. Ja tässä toimitaan näiden tietojen ja faktojen pohjalta, ihan objektiivisen datan pohjalta, jota me nyt keräämme. Ja sitten me arvioimme sen ja laadimme tästä raportin, jonka me toimitamme myös parlamentille. Ja sitten katsomme, jatkammeko samaa politiikkaa vai pitääkö meidän lähteä johon toisenkin suuntaan. Ja mitä tulee tähän keskivälin arviointiin monivuotisen rahoitus kehyksen yhteydessä. Tehän tiedätte, että nuorisotyöttömyysrahoja eh, etupainotettiin ja että vuoden 2016 alussa me arvioimme eh, tilanteen ja katsomme, tarvitaanko tähän lisää varoja. Kiitos. Thank you and Mr. Domzowski. Kiitoksia, Domrovskis. Uh, okay, uh, uh, thank you. Uh... Kiitoksia kovasti Ensinnäkin makrotalouden prioriteeteista ja siitä, miten ne liittyvät ensi viime, viime vuoden prioriteetteihin. Niin periaatteessahan haasteet ovat edelleen samat. Meillä on maltillista elpymistä, hitaampaa kuin on tarpeen, ja meidän täytyy pohtia, miten me voimme elpymistä vahvistaa. Sitten euroalueen taloudesta, jota tukevat ehkä valuuttakurssit, öljyn hinta ja sellaiset. Kaikki on ihan totta, kyllä, mutta samanaikaisesti valitettavasti meillä on ylimääräisiä kielteisiä, negatiivisia riskejä, esimerkiksi nousevien talouksien kasvuvauhti on hidastunut, epävakautta naapurustossa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja itäisessä naapurustossamme. Venäjän konflikti Ukrainassa huolettaa. Kaikella tällä on vaikutuksensa meidän taloudelliseen kasvuumme ja kasvuennusteisiin. Sitten kysymys siitä, tarkasteleeko komissio syvällisesti 18 jäsenvaltiota, kaksi enemmän kuin viime vuonna. No, näin, näin on. Mutta tällaisen syvällisen tarkastelun ö, olemassaolo ei tietenkään ö, tarkoita sitä, että mekö me voisi puuttua tämänhetkisiin makrotalouden epätasapainoisuuksiin. Ö, olisi hyvä, jos voisimme poistaa maita makrotalouden epätasapainon tilanteesta. Tässä vaiheessa on vielä liian varhaista arvailla tai ennakoida, kuinka monet jäsenvaltiot tulevat olemaan makrotalouden epätasapainomenettelyssä vuonna 2016. Kaiken kaikkiaan on sanottava, että komission prioriteetit ovat vahvistaa elpymistä, ja parantaa konvergenssia jäsenvaltioiden kesken ja niiden sisällä. Ja yleisesti ottaen niitä tunnutaan tuettavan myös näissä kahdessa valiokunnassa, jotka ovat täällä tänään läsnä. Joten on hyvä, että teemme yhteistyötä niin, että voimme yhdessä puuttua niihin haasteisiin, joita meillä on, ja voimme mennä eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Thank you all for attending. Kiitoksia kaikille, että osallistuitte tähän yhteiskokoukseen. Palaamme asiaan. Kun tulee uusia kysymyksiä, toivottavasti uusia vastauksiakin. Ehkä ei kuitenkaan tuloksia ihan heti, mutta niitä me kuitenkin eniten kaipaamme. Jatkamme työtämme parlamentissa. Te varmasti teette komissiossa samoin. Ja meidän tavoitteemme on saada aikaan tuloksia niin pian kuin mahdollista, koska meillä on vain yksi tavoite, nimittäin torjua työllis- työttömyyttä. Se liittyy niin selkeästi meidän päätavoitteeseemme tässä unionissa, nimittäin demokratiaan. Me emme voi tehdä demokratiallamme mitään, jos meillä on korkea työttömyys. Kiitoksia kovasti kaikille kommenteistanne, esityksistänne ja toivottavasti näemme taas täällä ehkäpä puolen vuoden tai vuoden kuluttua. Ja toivottavasti silloin meillä on jo tuloksiakin käsillä. Kiitos.